Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Hyvät kollegat, 12. toukokuuta täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko siihen niin huomautettavaa? Näin ei näytä olevan. Kahdes